Colleagues, um, if you could please take... No niin, hyvät kollegat, olkaapa ystävälliset ja käykää paikoillenne. That would be appropriate. <laughs> okay, colleagues, settle down. No niin. Kiitos kollegat. On suuri ilo ensimmäinen kohta esityslistalla toivottaa Johanna Mikl-Leitler paikalle, Itävallan äh, sisäasiainministeri. Hän on mitä lämpimimmin tervetullut tähän kokoukseen. Me keskustelemme hänen kanssaan tänä äh, syyskuussa Itävalta teki merkittävän aloitteen humanitaarisen tilanteen helpottamiseksi unionin kolmansien maiden ja unionin itsensä rajoilla siellä, missä oli hankalia tilanteita. Tätä aloitetta kutsutaan nimellä Safe Lives. Minulla on nyt kunnia toivottaa hänet tervetulleeksi tänne kertomaan yksityiskohtia tästä aloitteesta ja vastaamaan mahdollisen LIBE-valiokunnan jäsenten kysymyksiin. Ja mitä tulee uudelleen asuttamiseen, niin voi myös kertoa teille UNHCRn ministeritason konferenssista, joka järjestetään 9. joulukuuta Genevessä. Ja siinä annetaan valtioille mahdollisuus sitoutua edelleen vastaamaan Syyrian pakolaisten tarpeisiin, jotka vain lisääntyvät. Ja minä olen myös pyytänyt, että komissio sitten raportoi meille tästä foorumista. No, nyt meillä on tämä äh, harvinaisempi äh, tilanne valiokunnassa. Meillä on ministeri, joka tulee tänne esittelemään aloitettaan, koska ministeri, kuten te tiedätte, tämä on asia, joka, jossa meillä on äh, vastuu tässä parlamentissa. Ja olemme mukana myös turvapaikkapaketissa ja muissa aloitteissa. Ja me haluamme ottaa oppia teidän kokemuksistanne, kun te olette tuoneet tämän aloitteen jäsenvaltiotasolle ja haluamme mielellämme kuulla, mitä te olette äh, kokeneet Itävallassa ja äh, kuulemme teidän kokemuksestanne. Tervetuloa tänne valiokuntaan ja puheenvuoro on teidän. Olkaa hyvä. Kiitos paljon näistä ystävällisistä tervetulia sanoista. On suuri ilo olla tänään täällä Libe-valiokunnan vieraana. Minulle ei ole yhteistyö kansallisella parlamenttitasolla pelkästään tärkeää, vaan tietysti myös yhteistyö on tärkeää Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Ja minusta on hienoa saada esitellä tarkemmin tämä Itävallan aloite, jonka nimi on Safe Lives. Te tiedätte kaikki, että olemme nyt poikkeuksellisessa tilanteessa. Ja poikkeuksellisessa tilanteessa kaivataan ammattimaisia ja nopeita ratkaisuja. Ennen kaikkea, kun katsotaan näitä maahanmuuttovirtoja, me tiedämme, että Syyrian naapurimaissa pakolaisleirit ovat ylitäysiä, siellä ei ole tarpeeksi apua. Ja kun katsotaan myös Pohjois-Afrikkaa, jossa tuhannet ihmiset odottavat matkaa Välimeren yli, ja lisäksi samaan aikaan Euroopassa kansalliset turvapaikkajärjestelmät ovat osittain ylirasittuneita sen takia, että 10 28 jäsenvaltiosta hoitaa 90 prosenttia turvapaikkahakemuksista. Tämä johtaa siihen, että näissä, näissä taakkamaissa ei pystytä enää huolehtimaan tarpeeksi hyvin näistä haavoittuvista ihmistä. Siksi tarvitsemme toimia kahdella tasolla. Ensiksi tarvitaan aloitteita, jotta voidaan torjua laitonta maahanmuuttoa, ja tähän liittyy tietysti myös ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen torjuminen. Ja tietysti tarvitsemme myös laillisia, turvallisia reittejä Eurooppaan. Ja tämä on loppujen lopuksi suurin tavoitteemme Safe Life-hankkeessa. Meidän tavoitteemme on ennen kaikkea palvella pakolaisia ja haavoittuvia väestöryhmiä siellä, jossa he ovat, niin että heidän ei tarvitse turvautua ihmissalakuljetukseen. Me tietysti tarvitsemme tätä varten luotettavia kumppaneita, kuten UNHCR. Haavoittuvien ihmisten pitäisi EUn ohjelmien puitteissa saada pääsy EUn alueelle. Ja tätä varten tietysti tarvitaan kaikkien osallistumista ja tukea kaikkien jäsenvaltioiden osallistumista oikeudenmukaisen ja tasapainoisen jakoperusteen perusteella. Ja tässä on periaatteena solidaarisuus. Solidaarisuus on yksi keskeisistä voimista tai se liima, joka pitää unionia yhdessä. Ja ennen kaikkea, kun puhutaan turvapaikoista ja maahanmuuttovirroista, niin ne saattavat rikkoa unionin, jos emme löydä keskeistä yhteistä ratkaisua. Ja siksi on tärkeää ottaa eurooppalainen lähestymistapa, jolla voimme antaa konkreettista apua heikoimmassa asemassa oleville ihmisille. Me tarvitsemme ensinnäkin tasapainoisen jakoperusteen Euroopan unionin sisällä. Tämä reilu oikeudenmukainen jakoperuste on ensiksi löydettävä, tiedän sen. Ehkä EOSO, EASO tai muut organisaatiot voisivat auttaa tässä. Toiseksi, toisen askeleen on oltava se, että nämä haavoittavat ihmiset vastaanotetaan Eurooppaa tämän jakoperusteen perusteella. Me tiedämme kaikki, että aika on vähissä. Näissä, näillä konfliktialueilla tilanne on vaikea Pohjois-Afrikassa, mutta myös Lähi-idässä. Siksi tarvitaan ammattimaista asioiden valmistelua, mutta ennen kaikkea nopeaa toimintaa. Tiedän, että tässä tarvitaan yhteistyötä ja tukea kaikilla tasoilla, jäsenvaltioissa, komissiossa, mutta myös täällä Euroopan parlamentissa. Ja tätä tukea minä pyydän. Olen poliittisesti vastuunkantajana ja mielestäni emme voi katsoa toimettomana, kun ihmissalakuljettajat lähtevät, lähettävät nämä ihmiset ö, kuolemaan. Ja ennen kaikkea kun ajattelemme sitä, että viime kuukausina tuhansia ihmisiä on hukkunut välimereen, niin me tarvitsemme kyllä ihmissalakuljetuksen tehokasta torjuntaa ja samalla meidän pitää tarjota haavoittuville väestöryhmille turvallisia, laillisia reittejä Eurooppaan. Ja näin saadaan vähennettyä painetta ulkorajoilla ja turvapaikkajärjestelmissä ja voimme auttaa näin todella apua tarvitsevia ihmisiä. Meidän Safe Lives-aloitteemme on konkreettinen ehdotus ja on hienoa, että tänään Dimitris Avramopouloksen kanssa, komission jäsenen kanssa, voin keskustella Safe Life-hankkeesta myös. Tämä ehdotus vaatii ja odottaa kaikkien jäsenvaltioiden osallistumista ja haavoittuvien ihmisten suojelua EUn periaatteiden pohjalta. Eli näin, tällä ehdotuksella näiden apua tarvitsevien ihmisten ei enää tarvitsisi lähteä riskialttiille matkalle Välimeren yli, vaan ehdotuksen avulla he voisivat löytää turvallisen reitin Eurooppaan. Ja näin he voisivat, voisivat myös välttää ihmissalakuljetuksen niin, että tältä rikollisuudelta menisi perusta. Mielestäni tämä ehdotus voidaan toteuttaa käytännössä, jos löydämme oikeudenmukaisen jakoperusteen. Jos tarpeeksi on tahtoa, niin silloin voidaan löytää, myös, kein, löytää myös keinot. Ja on hienoa, että pystyin täällä live-valiokunnassa myös esittelemään hankkeen. Me aiomme kaikilla tasoilla, sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla, esitellä tämän hankkeen ja keskustella siitä, jotta voisimme löytää humanitaarisen hyvän ratkaisun kaikille. Kiitos. Thank you very much, minister, and it was good to... Kiitos ministeri. Oli hyvä kuulla sekä tästä yksittäisestä projektista että yleensä näistä ponnisteluista tällä alueella. Se on meidän valiokunnallemme hyvä asia. Nyt avaamme sitten mahdollisuuden jäsenille esittää kysymyksiä. Ensinnäkin Itävallan jäsenet, herra Becker, ja sen jälkeen Weidenholzer. Herra Becker, olkaa hyvä. Kiitos eh, puheenjohtaja ja kiitos tästä mahdollisuudesta saada informaatiota. Siitä kiitokset eh, puheenjohtajalle. Arvoisa äh, ministeri, kiitokset tästä esityksestä. Minusta tämä on äh, vaikuttava aloite, koska tässä te, te olette ottaneet esiin nimenomaan kaikkein niin ydinasia meidän huolissamme, varsinkin äh, jos solidaarinen toiminta ja samanaikaisesti myös rikollisuuden estäminen ponnekkaasti. On tärkeää, että me eurooppalaiset näinä kriisi kehitysaikoina toimimme yhdessä. Tämä tällainen äh, päättäväisyys on hyvin tärkeää ja meillä on vastuu myös äh, estää äh, ihmissalakuljettajien rikollinen toiminta ja samanaikaisesti myös tarjota turvaa ihmisille. Ja tästäkin tämä aloite on erinomainen esimerkki. Miten tätä nyt sitten voidaan kehittää edelleen? Koska tällä luonnollisesti on myös vaikutusta. Kysymykseni liittyy koko tähän kysymyksen asetteluun. Jos lähdemme siitä, että tässä projektissa Save Lives on tällainen jako avain ja sillä olisi merkittävä rooli, miten pitkälti voimme lähteä siitä, että tulevassa maahanmuuton kokonaisjärjestelyssä, varsinkin ottaen huomioon tämä laiton, että tämä jakoavain on se sama, mistä me puhumme kiintiöavaimenako. Ja sitten toinen kysymys. Miten te ajattelette Dublinin jatkokehityksestä, koska tämä on seuraava looginen kysymys. Ja kolmas kysymys. Miten te näette neuvoston tuen, jos ajattelette tilannetta tänä päivänä? Ja lopuksi toivoisin, että tämä valiokunta tukisi tätä aloitetta, niin kuin me olemme tottuneet kaikissa ryhmissä. Kiitos. Thank you, Mr. Becker. Um, next is Mr. Kiitos sitten Weidenholzer, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Rova ministeri, kiitän teitä siitä, että tulitte tänne. Ja minä kuulun niihin, joka on teitä kritisoinut ja olen tietystä asioista eri mieltä. Välillä tämä keskustelu tuntuu hieman siltä ihan niin kuin me haluaisimme vain sulkea rajoja ja vastaavaa. Mutta nyt haluaisin varmistaa teille, että olen todella ilahtunut ja suhtaudun positiivisesti teidän aloitteeseenne. Se, että me pääsisimme eteenpäin tästä pysähtyneisyydestä, jossa me aina syytämme toisia ja syytämme sitä, että rajat eivät ole kunnolla turvattuja ja niin edelleen. Eli tässä nyt pyritään päästä eteenpäin tästä umpikujasta, jossa olemme olleet vuosia. Tässä, tämä aloite on kahdessa suhteessa erityisen tärkeä. se, että ei voi olla niin, että vasta kun pääsen Euroopan alueelle, voin antaa turvapaikkahakemukseni. Ja sen vuoksi me oikeastaan pakotamme ihmiset Välimeren ylitse. Koko tämä menettely voisi olla, tämä aloite voisi olla tärkeä tie tästä umpikujasta eteenpäin. En tiedä, mitä mahdollisuuksia nyt varsinaisesti on, että olisi tällaisia lisämaahan tai Eurooppaan matkustusmahdollisuuksia. Ja pitäisi miettiä UNHCRn kanssa luonnollisesti sitä, eivätkö lähetyst, Euroopan unionin lähetystö tietyissä maissa voisi olla mukana. Itä, Itävallassahan oli tilanne, joissa ulkomaiset lähetystöt pystyivät antamaan viisumeita. Ja tällä tavalla jännitteet hieman purkautuivat ja salakuljettajat eivät voineet toimia. Ja toinen asia, joka on mielestäni hyvä asia, on se, että nyt ensimmäistä kertaa ajatellaan uudella tavalla. Ja täytyy varmasti miettiä vielä, millä tavalla tämä voisi toimia hyvällä tavalla. Ja kolmas asia on luonnollisesti tämä jakoavain olisi järkevää, että tämä jaetaan tasaisesti tietyn avaimin koko Euroopalle. Me tänä aamupäivänä puhuimme jo siitä, kysymyksestä siitä, millä tavalla tämä jako tapahtuu. Perheet täytyy yhdistää ja muita näkökulmia täytyy huomioida, mutta olisi kuitenkin järkevää jakaa tämä kuormitus kaikille maille niin, että päästäisiin tavallaan eteenpäin tästä Dublinin järjestelmästä. Ja ettekö tekin usko, että, että tätä asiaa pitäisi miettiä perinteisesti niin, että Dublinin sijaan saataisiin jotain muuta. No ymmärrän, että se ei tapahdu yön ylitse, mutta kuitenkin, että me olisimme selvillä sitä, että Dublin ei toimi. Mutta niin kauan kuin ei ole muuta, niin täytyy elää näiden puutteiden kanssa. Kiitokset ja haluan kiittää teitä myös siitä, että te halusitte tulla tänne parlamenttiin kertomaan ajatuksista, niin Se on myös meille tärkeää ja se on merkki siitä, että te arvostatte meitä ja näinhän täytyy demokratiassa toimia. Thank you very much. Echo that last statement. Kiitoksia. Ja sitten Cecilia Wikström. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Johanna McLeitneria Tervetuloa. Kiitos, että tulitte tänne tänään esittelemään tätä tärkeää aloitetta. Meille on aina tärkeää kuunnella ja kuulla parhaista käytänteistä jäsenvaltioissa, asiantuntijoilta tai muilta taholta. Varsinkin otettaisiin esille, ja kuten tekin teitte, tätä maahanmuuttajien epätavallista tilannetta. Heillä ei ole usein mitään muuta vaihtoehtoa kuin henkensä uhalla lähteä liikkeelle ja pyrkivät käyttämään kaikkia keinoja päästä Euroopan unioniin, kun ei ole laillisia turvallisia tarjolla. Ei, tämä on ainoa vaihtoehto monelle tulla Euroopan unioniin, ja siksi välimeren tilanne ei miksikään muutu, ei tämä tilanne muutu. Siksi olen iloinen aloitteistanne. Olen samaa mieltä siitä, että EUn ja jäsenvaltioiden harteilla on valtava vastuu näissä ponnisteluissa ja on hyvä kuulla myös yhteisestä uudelleensijoittamisohjelmasta yhdessä UNHCRn kanssa. Olen samaa mieltä, että aloitteen pitäisi perustua solidarisuuteen niin, että yhteisesti Euroopassa sitouduttaisiin uudelleensijoittamiseen. Tiedämme, että vain muutama jäsenvaltio on osa mukana. Jotkut ottavat vain sadan verran uudelleen sijoittamisen myötä. Ei tämä ole edes pisara valtameressä ajatellen maailmantilannetta. Kyllä me pärjäsimme paljon paremmin kuin tänään. Lisätä näin solidaarisuutta ja vastuunjakoa jäsenvaltioiden kesken. 2013 vain kolme jäsenvaltiota otti 57 prosenttia kaikista turvapaikkahakemuksista EU-ssa. Eli kyllä tässä parantamisen varaa on. Jos ylipäätään halutaan ottaa käyttää jonkinlainen kiintiöjärjestelmä tai jakoavain jäsenvaltioiden kesken, niin siinä keskeistä on se, että se peruu määrälliseen tietoon BKT-maissa tai väestö, ah, koko ja niin edelleen, mutta mikä vielä tärkeämpää on ottaa vakavasti huomioon myös laadullinen tieto, perheyhteydet, kotouttamisnäkymät jossain maassa, kieli ja niin edelleen. Jos ei laatullista tietoa oteta huomioon, niin turhaan aiheutetaan kotouttamisongelmia. Sitä paitsi kiintiöjärjestelmä pitäisi pyrkiä tasapainoisen valtioiden kesken, ilman kuitenkaan, että siitä tulisi pakollista yhdelle hakijalle mennä johonkin tiettyyn maahan kiintiöiden takia. Minä kysyisin, voisitko ajatella, että meillä olisi joko kiintiöjärjestelmä tai jakuavan järjestelmä, joko pakollisena tai vapaaehtoisena asianomaiselle turvapaikan hakijalle? Kuinka paljon on tarjolla ehkä joustoa ottaa huomioon siis laadullinen tieto, vaikka sitten jäsenvaltiossa olisikin pakollista ottaa oman osansa vastuusta. Toiseksi, miten neuvosto on ottanut vastaan tai muut jäsenvaltiot tämän ehdotuksen? Löytyykö riittävästi tukea jatkolle? Usein on niin, että tässä valiokunnassa toivomme, että olisimme kärpäsenä kuulemassa neuvoston keskusteluja tässä on teilläkin hyvä tilaisuus kertoa vähän neuvoston puheista. Kolmanneksi, tiedättekö, onko komissio nyt jo valmiina, tai ainakin lyhyessä välissä käynnistämään koehankkeita näiltä osin. Onko teillä jotain tietoa aikataulusta? Kiitos. Kiitos. Thank you, Cecilia. I'm sure minister... Kiitos Cecilia varmasti kykenette kertomaan meille kaiken näköistä. No, minä tapasin teidän saksalaisen vastapuolenne, joten voin tässä kyllä vertailla, mutta te olette saaneet nyt hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä. Me otamme tämän asian hyvin vakavasti tässä parlamentissa ja arvostamme kovasti tätä. Meillä on vielä täällä muita kysymykseen, herra Czesowski. Tomas, ole hyvä. Ole hyvä. Frau Minister. Kiitos, rouva ministeri Leitner. Kiitos tästä analyysistä ja tästä aloitteesta, jonka esittelitte täällä meille tänään. Mutta minun täytyy kyllä sanoa, että en kannata tätä aloitetta, sillä minulle se aiheuttaa kyllä useita ongelmia. Ranskassa ja muissa jäsenvaltioissa kansallismieliset puolueet ottavat tämän kyllä aiheekseen ja Kiintiöt ovat kyllä punainen vaate kaikille niille ihmisille, jotka vastustavat EUta. Puhun nyt hieman tsekkiä, sillä minulla on muutamia kysymyksiä, jotka voin esittää vain tsekiksi, mutta minulle oli tärkeää nyt kuitenkin reagoida tähän. Mm, olen paljon tekemisissä Itävallan kanssa ja on hienoa, että Itävalta nyt ottaa tämän asian käsittelyyn. Niin, aihe, josta puhutaan tässä yhteydessä, on se, että jos maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat eivät käy läpi koko turvapaikkamenettelyä, niin mihin heidät palautetaan – Tsekin tasavallassa minu, minulle esitetään juuri tämä kysymys. Ja sitten seuraavaksi kiintiöt. Tsekin tasavallassa ei ole mitään suurta ongelmaa maahanmuuttajien vastaanottamisen kanssa, mutta mitä tapahtuu sitten jälkikäteen? Miten kotouttamisprosessi toimii? Tsekin kieli, senhän näkee myös puheenjohtajan esimerkistä siitä, miten hän mä, miten hän ääntää minun nimeni. Tsekin kieli on yksi vaikeimmista kielistä Euroopassa. Ja me Tsekin tasavallassa emme oikeastaan näe ikinä maahanmuuttajia, jotka osaisivat yhtään puol- puhua tsekkiä, joten, joten kyllä meillä on tässä kielieste ehkä Muissa maissa pystyttäisiin slaavinkielisiä maahanmuuttajia ottamaan paremmin. Voitte mieluusti viettää minun kanssani päivän Tsekin tasavallassa. Minä kävin Parmasta ja, e- ja muualta kotoisin olevia maahanmuuttajia. Nämä ihmiset eivät ole pystyneet kotoutumaan yhteiskuntaan, sillä kieliesteitä on valtavasti. Ei ole, ei, sama, ei ole se, tilanne ei ole sama kuin Englannin ja Saksan suhteen esimerkiksi. Eli tämä on kyllä valtava ongelma. Yksi kysymys, joka tässä herää, on se, voitaisiinko tämä ongelma hoitaa vapaaehtoiselta pohjalta. Jokainen valtio voisi päättää itse, haluaako se hyväksyä tietyt hakijat vai ei vapaaehtoiselta pohjalta. Minä olin konferenssissa Italiassa ja jotkut siellä sanoivat, että kiintiöt eivät tällä hetkellä ole ratkaisu. Kuulit, kuulitteko näitä Sisilian kollegoita, jotka korjasivat, oikaisivat näitä lukuja, joita meillä on EU:ssa? tilastotiedot olivat vääriä. Sanottiin, että, että maahanmuuttajia on satoja, kun heitä oli vain muutama tusina. Miten tälle järjestelmälle löydettäisiin rahoitus? Nämä ovat vain muutamia niitä kysymyksiä, jotka minulle tulevat mieleen. Haluaisin olla yhtä optimistinen kuin kollega Becker, mutta minusta tähän liittyy liikaa kysymyksiä ja vastauksia on hyvin vähän. Ja sitten Helga Stevens on viimeinen puhuja. Thank you well. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on yksi kysymys. Jos oikein ymmärrän, niin tämän aloitteen tarkoitus perustuu uudelleen sijoittamiseen, uudelleen asuttamiseen. Olen todellakin sitä mieltä samaa, että tavoitteena täytyy olla, että pakolaiset tai henkilöt, jotka tarvitsevat suojaa, saavat sen. Mutta miten tämä hoidetaan konkreettisesti? Jos oletetaan, että yleensä toimitaan Dublinin sääntöjen mukaan, joka merkitsee sitä, että turvapaikkahakemus on käsiteltävä siinä maassa, johon henkilö tulee. Mutta oletetaan, että tämä henkilö tulee ulkomailta. Miten tämä sitten konkreettisesti jaetaan? Miten tämä tapahtuu? Minä en nyt oikein sitä ymmärtänyt. Miten tämä tapahtuu konkreettisesti? Mikä on EASON eh, e rooli tässä yhteydessä? Kiitos. Okay, colleagues, I think that closes the list. No niin, ja tämä päättää nyt eh, puhelistan, joten ministeri, oletteko te valmis vastaamaan kysymyksiin, joita olikin koko joukko. Please, please go ahead. Mikrofoni ei ole päällä. Anteeksi. Olen valmis vastaamaan näihin kysymyksiin ja vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin. Suuri haaste ei ole pelkästään tässä kokonaisjärjestelmässä, vaan myös tietysti yksityiskohdissa – ja mitä vaiheita tarvittaisiin tämän projektin toteutuksessa? Keskeistä on, kuten tuossa brittikollega sanoi, on se, että meidän pitää pitää mielessä, pitää mielessä pakolaisten tilanne, jotka eivät lähde pakoon ihan mistä tahansa syystä. He, heitä, he pelkäävät esimerkiksi tulevansa murhatuksi tai raiskatuksi. Ja meidän on oltava solidaarisia Euroopan unionissa. Ja tämä tietysti pohjautuu myös yhteistyöhön kolmosien valtioiden kanssa. Ja meidän pitää myös toimia ennaltaehkäisevästi maahanmuuttovirtojen hallitsemiseksi. Ja tässä projektissa erotetaan tai erotellaan selvästi laiton ja laillinen maahanmuutto. Tässä projektissa tietysti meidän pitää tietysti suojella ulkorajojamme ja tällä järjestelmällä tässä järjestelmässä tietysti toteutettaisiin myös johdonmukaisesti palauttamista. Tästä puhutaan tässä puhuttiin myös lähetystöjen roolista. Minä uskon, että kolmansissa maissa pitäisi käyttää todella ammattimaisia tahoja. UNHCR on oikeaa osaamista. Se voi arvioida hyvin, tarvitseeko joku henkilö todella suojelua vai ei. Eli vain ne henkilöt, jotka todella tarvitsevat suojelua, saavat jakuperusteen perusteella paikan jossakin näistä 28 jäsenvaltiosta. Tämän jakoperusteen pohjalta siis turvapaikkahakijat tulevat siis suoraan jäsenvaltioihin ja näissä yksittäisissä jäsenvaltiossa paikan päällä sitten turvapaikkamenettely hoidetaan. Tietysti voidaan ottaa käyttöön myös väliaikainen ratkaisu, että siis ihmisiä tuodaan suoraan Eurooppaan ja turvapaikkahakemus voidaan tehdä suoraan paikan päällä Euroopassa, mutta ideana on kuitenkin se, että suurin osa hakemuksista tehtäisiin kolmansissa valtioissa UNHCRn kautta. Siellä paikan päällä tiedetään, kuka ansaitsee suojelun ja kuka ei. Näin voisimme luoda laillisia, turvallisia reittejä pakolaisille, jotta heidän ei tarvitse lähteä vaarallisille matkoille, vaaralliselle pakomatkalle. Ja jotta he eivät joudu ihmissalakuljettajien kynsiin. Tämä on siis tämä kokonaiskonsepti. Tiedän, että tästä varmasti tulee siirtymävaiheita, jossa, joissa voisimme toteuttaa koehankkeen, koehankkeen jossa vapaaehtoiset jäsenvaltiot voisivat ilmoittautua. Siellä ehkä sellaiset jäsenvaltiot, joissa on vähemmän maahanmuuttajia. Tsekkihän on meidän naapurimaa ja minä olen kasvanut Tsekin rajan läheisyydessä. Tiedän, että Tsekin tasavallan tilanne on erinomainen. Jos katsomme näitä tilastoja, niin Itävallassa on tuhatta ihmistä kohti kaksi ö, turvapaikanhakijaa ja Tsekin tasavallassa taas 0,2 tuhatta ihmistä varten ö, kohden. Ja tässä Save Lives-projektissa on ideana myös se, että juuri ne jäsenvaltiot, juuri tällaiset jäsenvaltiot voisivat ilmoittautua vapaaehtoisiksi, joissa on tähän mennessä otettu vastaan vähemmän pakolaisia. Ja sitten täällä puhuttiin myös kotouttamisen ongelmista. Itävallassa on niin, että jos saa turvapaikan, niin silloin myös saa hyötyä kotouttamistoimista, mutta monet ihmiset, ja tähän me kaikki toivomme, että näissä lähtömaissa tulee joskus rauhan tilanne taas eteen. Monet ihmisistä lähtevät takaisin kotiin. Jos tässä nyt ajatellaan esimerkiksi Syyrian sotapakolaisia ja, ja sitten jos nämä ihmiset jäävät maahan myös ö, siis hyväksyttynä pakolaisina, niin silloin heidän pitää tietysti olla valmiita oppimaan meidän kielemme ja pitää osoittaa valmiutta osallistua yhteiskuntaan. Me siis tarjoamme apua kotouttamista varten. Ja tietysti nämä, tämä apu pitää olla valmis ottamaan vastaan. Vieraan kielen oppiminen on aina vaikeaa ja olen vakuuttunut siitä, että etenkin syyrialaiset sotapakolaiset, joiden koulutustaso on oikein korkea, olen vakuuttunut siitä, että he pystyisivät nopeasti oppimaan myös tsekin kielen. Puhun tänään komission jäsenen kanssa tästä kokonaiskonseptista. Se olisi siis ratkaisu koko Euroopalle ja keskipisteessä olisi se, että kiintiöjärjestelmän pitäisi olla sitova kaikille, sillä erityisesti nyt, kun olemme sopineet yhteisestä turvapaikkajärjestelmästä, jossa jokaisella on velvollisuuksia, ja sitten kun näitä velvollisuuksia ei noudateta, niin silloin meidän pitäisi käyttää sitovia kiintiöitä. Itävallassa meillä on samanlainen ongelma nämä samat ongelmat, jotka ovat EU-tasolla, löytyy myös Itävallassa kansallisella tasolla. Eli meillä tietyt osavaltiot täyttävät kiintiönsä aivan piripintaan, mutta toiset taas eivät. Ja EUn tasolla meidän on vedottava solidaarisuuteen. Ja meillä on aina ollut tämä epätasapaino, nimittäin että kymmenen jäsenvaltiota hoitaa 90 prosenttia turvapaikkahakemuksista. Nyt tämä uusi malli olisi hyvä malli. Jos tehtäisiin yhteistyötä UNHCRn kanssa, se tutkisi hakemukset paikan päällä kolmansissa maissa ja sitten jakoperusteen perusteella nämä turvapaikanhakijat jaettaisiin jäsenvaltioihin. Olisi hienoa, jos voisimme nyt aloittaa koehankkeen ja siihen voisivat osallistua etenkin ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole tähän mennessä täyttäneet kiintiötään. Tässä vaikeassa tilanteessa, jossa tuhannet ihmiset ovat paenneet väkivaltaa ja raiskauksia ja terroria. Tässä tilanteessa meidän pitäisi osoittaa solidaarisuutta. Ja näistä tilastoista, näistä voimme keskustella. Eli meidän pitää käyttää todella monia eri perusteita, jotta saamme aikaiseksi oikeudenmukaisen jakoperusteen. Mutta mielestäni tälle hankkeelle voidaan saada tukea. Varmasti kukaan ei halua, että Eurooppa juuri näin keskeisessä kysymyksessä epäonnistuu, ja siksi tarvitsemme ammattimaisen ja nopean ratkaisun. Ja vetoan teihin kaikkiin, että voimme tehdä voitavamme tässä asiassa. Niin Dublinin järjestelmästä vielä. Jos tämä järjestelmä kaiken kaikkiaan toimii, niin loppujen lopuksi, niin kuitenkin ehkä loppujen lopuksi voimme siitä luopua, mutta siirtymävaiheessa tarvitsemme Dublinin eri muodossa. Vasta sitten, kun on kiintiö, joka on oikeudenmukainen ja joka huolehtii siitä, että jokainen jäsenvaltio kantaa vastuunsa, niin vasta sitten voidaan kokonaan luopua Dublin-järjestelmästä. Eli siis tämä epäoikeu- eh, tämä oikeudenmukainen kiintiö, vasta sitten kun kaikki sitä noudattavat, niin sitten Dublin-järjestelmä voidaan poistaa. Vasta sitten kun on todellinen eurooppalainen yhteinen turvapaikkajärjestelmä, ei pelkästään paperilla, vaan myös käytännössä. Sen eteen haluan tehdä työtä ja kiitos paljon, että sain tänään puhua Euroopan parlamentin jäsenille tästä projektistamme erityisesti toivoisin, että kerrotte tästä eteenpäin myös kollegoillenne tästä mallista, jotta meillä olisi realistinen mahdollisuus saada tämä koehanke otettua käyttöön mahdollisimman nopeasti. Thank you very much indeed. Kiitos ministeri. Kiitos, että vastasitte kaikkiin kysymyksiin. Minusta tuntuu, että minun korvaani puhutaan Tsekin tulkkausta. Tämä nyt on nähtävästi jonkinnäköinen rangaistus. Ihan oikeasti, kyllä, minä sain nyt tässä tsekkiä korviin, niin se oli varmasti jokin tulkin kosto. No nyt se katosi. You said at the end of your um, speech that it would be good if we had the... Te sanoitte, että olisi hyvä, jos meillä olisi hyvin toimiva turvapaikkajärjestelmä unionissa. Se on luonnollisestikin meidän tavoitteemme mutta jäsenvaltiot eivät ole sitä toimeenpanneet, joten erittäin mielenkiintoista. Kun te olette täällä, me tiedämme, mitä heikkouksia ja vahvuuksia tässä järjestelmässä on ja mikään ei ole täydellistä, mutta ainakin, että jotkut jäsenvaltiot tekevät jotain, se auttaa meitä, koska täytäntöönpano on yksi näitä suuria ongelmia ja, tämä jälleen asuttaminen tai sijoittaminen, uudelleen sijoittaminen, niin se on avain tähän. Joten äh, teidän vierailunne oli sekä mielenkiintoinen että se myös tuo lisää asioita meidän agendallemme, koska mitä enemmän kontakteja meillä neuvoston on, niin sitä paremmin tämä asia voi hoitua, hoitua koska äh, turvapaikkapolitiikan kasvot ovat neuvostossa. Me olemme tehneet paljon, mutta hyvin paljon on äh, täytäntöön panematta, joten oli mielenkiintoista kuulla, mitä teillä oli sanottavana. Hienoa, että olitte täällä ja kuten sanoitte, niin levitetään sanaa ja me teemme tätä. Joten kaikkien kollegoiden nimissä kiitän teitä oikein paljon siitä, että tulitte tänne paikalle tänään. Kiitoksia ja kiitokset kollegoille siitä, että te olitte paikalla. Okay. Okay? Hyvät kollegat, voimme siirtyä suoraan seuraavaan aiheeseen. Kaikki ovat paikalla. colleagues, I do appreciate as well everyone is here, well the colleagues are here for No niin, olen todella kiitollinen siitä, että kollegat ovat täällä tänä torstai-iltapäivänä ja siirryn suoraan nyt Frontex-asiaan. Are, are ready. Siirrymme kohtaan 20. Koska kaikki haluat varmaankin lähteä kotiin kohtuullisen aikaisin torstai-iltapäivänä. Frontex-asiassa me käymme mielipiteiden vaihdon Frontexin pääjohtajan kanssa,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 while doing that. So colleagues, um, obviously there's a great interest in... ja no niin, kollegat, eh, Frontex on tärkeä asia ja sanoinkin tässä juuri herra Legerille, että ikävä kyllä tämä nyt on torstai-iltapäivänä tämä asian käsittely, mutta olen erityisen tyytyväinen siitä, että jäsenet ovat tulleet paikalle. Ne jäsenet, jotka yleensäkin aina osallistuvat, minä kovin arvostan tätä. Viime viikolla 26. marraskuuta komission eh, ehdotuksen mukaan Frontexin eh, neuvosto valitsi ehdokkaan pääjohtajaksi herra Fabrice Legerin ja sen vuoksi on tänään hyvä vaihtaa teidän kanssanne näkemyksiä. Ja kuten tässä ha- hakuilmoituksessa ilmoitettiin ennen, ilmoit, ennen nimittämistä, valittu ehdokas voidaan kutsua Euroopan parlamentin valiokuntaan ja jäsenet voivat esittää hänelle kysymyksiä ja tämän jälkeen Euroopan parlamentti voi antaa oman näkemyksensä valitusta ehdokkaasta. Joten se on lähtökohta tälle päivälle ja olkaa hyvä, herra Legeri. Olkaa hyvä ja sen jälkeen jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Arvon parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri kunnia olla täällä tänään Libevaliokunnan kutsumana keskustelemassa parlamentin kanssa sen jälkeen, kun minut valittiin Frontexin pääjohtajaksi. Minä näen tämän keskustelun loistavana tilaisuutena esittäytyä teille tavata ensi kertaa Libevaliokunnan jäseniä. Olen tietoinen siitä, että Euroopan parlamentti ja varsinkin live-valiokunta ovat hyvin aktiivisia sisä- ja oikeusasioissa, maahanmuuttopolitiikassa ja rajavalvonnassa. Minä tiedän, mikä keskeinen rooli parlamentilla on, kun hyväksytään EU-lainsäädäntöä näilläkin aloilla. Tiedän, että parlamentin tehtävänä on myös hoitaa talousarvioasioita ja minä tiedän, mikä keskeinen osa parlamentilla on myös demokraattisessa valvonnassa, kun valvotaan eu toimielimiä. Siksi Frontexin tulevana pääjohtajana aion rakentaa hedelmälliset suhteet myös valiokunnan jäsenien kanssa. Haluan ensin esittäytyä ennen kuin kerron tarkemmin, mitkä ovat Frontexin haasteet minun käsitykseni mukaan jatkossa. Kuten varmasti tiedätte, olen 18 vuotta toiminut virkamiehenä Ranskassa, kolme vuotta kyllä myös Brysselissä, komissiossa, kaksi vuotta myös diplomaattina Koreassa. Uraani on sekä operatiivinen ollut, mutta myös hallinnollinen. Olen ollut kotimaassa työssä, Euroopassa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Olen ollut Ranskan sisäisen työssä, siellä olin Pariisin pääyksikössä käsittelemässä Schengen-asioita, muun muassa ulkoisten valvontaa, viisumipolitiikkaa ja maahanmuuton hallintaa. Ja myös alueellisissa yksiköissä olen ollut varaprefektinä, eli minun piti täytäntöön panna kansallista eurooppalaista politiikkaa paikallisella tasolla, koordinoi julkisia virastoja, myös laivalvontaviranomaisia, poliisivoimia ja pelastusyksiköitä. Kun ajattelen näitä erilaisia kokemuksia, niin siihen voidaan lisätä myös muita ministeriöitä ja julkishallintoa. Puolustusministeriö Pariisissa yksikön päällikkönä, yksikössä on käsitteli kansainvälistä oikeutta ja puolustusasioita, sitten ulkoasiaministeriössä Ranskan Korean edustuston varapäällikkönä ja kuten totesin, olen ollut myös kansan asiantuntijana Euroopan komissiossa sisäoikeusasioiden pääosastossa vuodesta 2000 vuoteen 2003. Siellä komission jäsen Vitorinon joukkuessa olin aktiivisesti mukana luonnostelemassa tiedonantoa, jonka nimi oli kohti eurooppalaista ulkorajan hallintaa 2002. Se julkaistiin Sevian neuvoston yhteydessä ja siellä tähdettiin nimenomaan Frontexin luomiseen. Tämä motivoiva kokemus lisäsi kiinnostustani myös EU-politiikkaan sisä- ja oikeusasioissa. Vakuutti myös minut pyrkimään palvelemaan myöhemminkin EU-tasolla. Kuten huomaatte, useimmissa tehtävissäni olen oppinut sen, miten luoda siltaa strategisten näkemysten ja konkreettisen täytäntöönpanon välillä – Yksi asia kuitenkin vielä, jonka ottaisin esille ammattikokemuksestani, se vaikuttaa tässä mielestäni tähdelliseltä tälle valiokunnalle. Hyvät naiset ja herrat, minä tiedän, miten valiokunta on kantanut huolta oikeusvaltioperiaatteista ja perusoikeuksista. Useimmissa tehtävissäni olen huomioinut myös nämä huolet osana tehtäväkenttääni. Ranskassa Viimeisessä tehtävässä olen läheisessä yhteistyössä perusoikeutta käsittelevien virastojen kanssa. Olin yhteydessä kansalaisjärjestöihinkin, jotka ovat ajaneet maahanmuuttajien oikeuksia. Aikaisemmissa tehtävissä on ollut myös tekemisissä ihmisoikeustuomiston ja EUn tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa. Olen täytäntöpannut myös suhteellisuusperiaatetta käytännössä lainvalvontavirastojen työn yhteydessä. Pari muuta esimerkkiä vielä. Olen ollut mukana myös tekemässä yhteistyötä kansainvälisten rikostuomioistuimen kanssa ja vähemmän dramaattisissa oloissa myös olen tehnyt yhteistyötä puolustusministeriössä ihmisoikeuskysymyksissä ja humanitaarisen oikeuden parissa Euroopan unionin johtamissa rauhan operaatioissa. Tässä on siis taustaa. Olen toki tietoinen myös, mikä on EUn perusoikeuskirjan merkitys. Se koskee myös Frontexia. Minä aion taata sen, että virasto täytäntöpanee sitä asianmukaisesti ja myös edistää perusoikeuskirjaa. Mitä sitten voidaan sanoa Frontexin tulevia haasteita tulevina vuosina? Niin hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin ottaisin esille viraston tehtävät ja mikä näkemys minulla on Frontexin roolista. Frontex luotiin helpottamaan operatiivista yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken EUn ulkorajojen hallinnassa. Kun ajatellaan pitkään aikavälin näkemyksiä ja operatiivisia poliittisia tavoitteita, niin minun mielestäni Frontex voi levittää yhteistä työkulttuuria ja juurruttaa näkemystä, että kuulumme rajojen sisällä samoihin arvoyhteisöihin, mukaan lukien myös Schengenin alueen vapaan liikkuvuusoikeuteen. Frontex on operatiivinen virasto, joka tarjoaa solidaarisuutta jäsenvaltioille, jotka ovat ulkorajojemme eturintamassa. Tarjotessaan solidaarisuutta Frontexin pitäisi kuitenkin olla muukin kuin vain pelkkä virasto, joka korvaisi jotenkin jäsenvaltioiden vastuun rajavalvonnassa. Nyt minä näen Frontexin paremminkin sellaisena, että se ruokkii yhteistyötä kansallisen yksikön kesken rajavalvonnassa. Pitää kuitenkin mielessä, että Euroopan neuvosto edellytti, että komissio ja virasto miettisi myös, missä määrin olisi toteutettavissa eurooppalainen rajavartiolaitos. Tämän lisäksi minä pidän Frontexia myös operatiivisena osana eurooppalaisessa lähestymistavassa liikkuvuuteen. Eli tämä liittyy myös kohdennettuun yhteistyön kolmansien maiden kanssa valmiuksien luomiseksi. Frontex on todellakin vain yksi osa osana laajempaa eurooppalaista politiikkaa. Siksi minusta Frontex on myös toimija, jonka on tehtävä yhteistyötä totta kai komission ja parlamentin kanssa. Kaikkien elimien kanssa EU:ssa ja myös muiden virastojen kanssa, kuten myös eh, turvapaikan tukiviraston kanssa, Europolin, Sepolin ja Eurojustin kanssa. Hyvät naiset ja herrat, yhteenvetona toteaisin, että Frontexin keskeisimpänä tehtävänä on poliittinen ja operatiivinen puoli, koska haaset ovat valtavat jotta EUn ulkorajoilla voidaan puuttua laittomaan maahanmuuttoon riittävästi ja tarjota sisäistä turvallisuutta mahdollisimman korkealla tasolla. Moni tekijä selittää ehkä, miksi tämä tehtävä on nyt niin näkyväkin. Kuitenkin ulkorajojen valvojat eivät voi myöskään aliarvioida väestömuutoksen vaikutuksia tai geopoliittisen tilanteen vaikutusta pitkällä aikavälillä. Todellakin, kun on kyse talousmaahanmuuttajista tai turvapaikanhakijoista, niin kaikki ovat pyrkimässä meidän rajoillemme. Siksi perusoikeudet on otettava mukaan Frontexin tehtäväkuvaan, huomioiden se myös rajavartijoiden koulutuksessa. Näin EUn jäsenvaltioiden täytyy myös ryhtyä operatiivisiin toimiin sen takaamiseksi, että vaikuttavammin täytäntöönpannaan EU-lainsäädäntöä Schengenin rajasäännösten mukaisesti. Tähän vastatakseni minä olen vakuuttunut siitä, että Frontex voi tarjota operatiivisella tasolla eurooppalaista lisäarvoa. Niin, että pidämme vähän laimat näkymät mielessä, niin Frontexin tehtäväkuva voidaan jakaa pienempiin osiin, operatiiviseen, rahoitukseen, tai sitten henkilökuntaan liittyviin kysymyksiin. Noin operatiivisesti tarkastellen Frontex joutuu löytämään tasapainon strategisten vaihtoehtojen välillä, jotta voidaan puuttua nykyisiin valtaviin sekamaahanmuuttovirtoihin EUn rajoilla, varsinkin merirajoilla, unohtamatta maarajojakaan, koska sielläkin voi olla vaikeuksia mahdollisia uhkia nurkan takana – ilman, että unohdetaan ilmarajojakaan, koska sielläkin saattaa olla paineita laittoman maahanmuuttoon tai ehkä turvallisuusuhkia kaikkialta maailmalta. Viraston täytyy löytää myös tasapaino lyhyen aikavälin hätäoperaatioiden ja pitkäaikavälin investointien ja valmiuksien luomisen välillä. Esimerkiksi ajatellaan eurosuria tai koulutusta rajavartioiden kohdalla. Frontexin täytyy myös selviytyä yhdestä paradoksista. Se on operatiivinen virasto, mutta se on riippuvainen jäsenvaltioiden varoista. Toisin sanoen, viraston täytyy vielä kohentaa jäsenvaltioiden tarjontaa, niin että voidaan kerätä ja yhdistää voimia. Viraston varmasti täytyy myös vielä selvittää, miten voitaisiin hyödyntää EU-liisakin ainakin väliaikaisesti, jos sillä pysytään vastaamaan nopeammin ongelmiin. Sitten tämä tulee sitten rahoitukseen. Niin Frontexin menestykselliset operaatiot, viraston kasvava maine ja korkeat poliittiset odotukset komission, neuvoston, parlamentin suunnalta ja jopa yleisen mielipiteenkin suunnalta panevat Frontex-viraston koville – kun ajatellaan alkuvaihetta käynnistämisessä ja perustamista, niin Frontexin pitäisi varmasti ryhtyä sisäisiin toimiinkin, jotta voitaisiin lisätä operatiiviseen osuutta rahoituksessa suhteessa hallintomenoihin. Kato. Meidän täytyy myös miettiä rahoituspuitteita ja keskipitkän aikavälin näkymiä ja Frontexin pitäisi jotenkin panna tärkeysjärjestykseen strategiset hankkeet ja saada laajaa tukea sidosryhmiltä teiltäkin budjettiviranomaisena. Meidän täytyy myös antaa jotain läpinäkyvää ja ymmärrettävää myös rahoituksen käytöstä. Mitä tulee sitten henkilöstöön, niin haasteet liittyvät operatiivisiin ja taloushaasteisiin, jotka juuri mainitsin. Mutta mutta en vielä tee työtä virastossa varsinaisesti ja siksi on vähän vaikea minulle nyt ruveta sen tarkemmin sanomaan tästä asiasta enempää. Pääsääntöisesti kuitenkin, ja koska tämä on menetelmäni ollut kaikissa työpaikoissa, niin haluan kuunnella viraston työntekijöitä, arvioida sitten talon sisällä ollessani talon sisäisiä haasteita. Minä tiedän viraston ansiot, ja laadukkaan työn, jota henkilöstö on tehnyt hyvin vaativissa oloissa. Tässä minulla on mielessä esimerkiksi se, että päihtöjä tehtävät ovat tehty hyvin myös varajohtajan voimin. Voin hyvin kuvitella, että virasto joutuu puuttumaan kysymyksiin, kuten esimerkiksi miten voidaan ihanteellisesti käyttää henkilöstöä painopisteiden tukemiseksi, miten ajatella tarpeiden, tehtävän, kuvien ja työntekijöiden profiilien kohdentamista, kuten missä tahansa organisaatiossa näinä päivinä. Frontex joutuu sekin korostamaan kykyään tehdä työtä ja ajatella joustavammin ja sopeutua jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön. Mitä tulee sitten omiin painopisteisiin, hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin ottaa sitä sille sen, että meidän täytyy kohentaa jäsenvaltioiden valmiutta, kun yhdistetään ja vaan kerätään voimia yhteen sekä maalla, merellä että ilmassa. Meidän täytyy valmistella väliarviointia liittyen rahoituspuitteisiin, kohdentaa operatiivista yhteistyötä myös EUn ulkopuolisten maiden kanssa – silloin, kun on kyse laittomasta maahanmuutosta ja rajavalvonnasta. Näin voidaan tukea myös EUn kokonaisvaltaista lähestymistapaa liikkuvuuteen ja maahanmuuttoon. Hyvät naiset ja herrat, haasteet ovat vaativat. Minä olen tietoinen vastuusta, joka kontolleni on tullut, ja minä toistaisen, jonka totesin myös Frontexin johtokunnalle. Joukkuetyö on ennakkoedellytys tehtävien suorittamiseksi. Minä toivon saavani teidän tukenne lipevaliokunnan jäseninä. Toteaisin sen verran vielä, että joukkuetyö minun mielestäni liittyy kiinteästi myös läpinäkyvyyteen. Siksi näinä avoimuuden aikoina minä haluaisin luoda avoimen säännönmukaisen suhteen teidän kanssanne vierailu Frontexin pääkonttoriin on jo suunnitteilla helmikuussa. Minä esitän pysyvän kutsun teille valiokunnan jäseninä tulla Varsovaan, paitsi myös ehkä Libe lähettää virallisen valtuuskunnan Varsovaan. Frontex-asetuksen nojalla tarjoan Libe-valiokunnalle säännöllisesti myös tietoja. Olen kyllä myös käytettävissä muuhun yhteydenpitoon – jos tulee vastaan niin erityislaatuisia tapahtumia tai teemoja, joihin teidän valiokuntanne haluaa keskittyä. Herra puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää huomiostanne. Okay, thank you very much, Mr. Okay, Kiitokset koska te ette kuitenkaan kuule, mitä sanon tämän kokouksen lopuksi, koska kuitenkin syöksytte täältä torstai-iltapäivänä. Meillä ei usein ole tällaisia asioita torstai-iltapäivisin esityslistalla, mutta haluaisin sanoa kollegoille, jotka ovat paikalla 10 yli 4, samoin kuin henkilökunnalle. You are, some of you are... Hienoa, että te olette täällä, te olette näitä kovasti työtä tekeviä jäseniä ja pyytäisin teitä jatkamaan tätä ja tätä arvostetaan kovasti. Todellakin arvostan tätä. Meillä on aina tiukat esityslistat ja mikäli jäsenet eivät toimisi niin kuin tänään, me emme koskaan pääsisi niitä lävitse, joten kiitokset myös henkilökunnalle. Koska sanon tämän nyt sen vuoksi, että sitten kun tämä kohta on loppu, niin, niin, niin te katoatte salista, kun sanon että muut esille tulevat asiat, niin te olette jo ulkona. Eli kiitokset, te teette kovasti töitä, kiitokset siitä, että olette läsnä. Niin, niin, niin, kiittäkää itseänne niin kuin poliitikot tekevät. Eipä hätää. No niin, herra Legeri, tämän on epätavallinen tilanne. Te olette nyt täällä kertomassa teidän mandaatistanne ja tämä antaa meidän jäsenille mahdollisuuden puhua siitä, mitä te olette tässä nyt kertoneet itsestänne. Me saamme täällä on paljon kysymyksiä Frontexista, joten avaan nyt puhujalistan. Käynnistämme koko prosessin ja joten Birgit saa aloittaa. Ole hyvä. Kiitos nyt voisi tietysti esittää moniakin kysymyksiä. Frontexhan on virasto, joka on erityisesti kritiikin ristitulessa joskus syyttä, joskus syystä, mutta jäsenvaltioiden vastuu ja Frontexin kritiikissä yleensä vähän sivuun. Muutama kysymys, sillä puhuitte strategisesta painopisteestä. Te mainitsitte myös yhteistyön kolmansien valtioiden kanssa. Onko tässä jotakin painopisteitä? Mistä yhteistyössä on kyse? Onko kyse vaihdosta vai yhteisistä toimista? Miten tämä, mitä, miten tämä pitäisi nähdä? Ja sitten jäsenvaltioiden kanssa tehty yhteistyö ja perusoikeuksien takaaminen. Mehän saimme perusoikeusviraston tutkimukset tällä viikolla siitä, mitä, miten perusoikeudet otetaan maa- ja ilmarajoilla huomioon. Miten nämä perusoikeudet voidaan taata? Tarvitaanko enemmän koulutusta, enemmän henkilökuntaa? Mitkä ovat teidän mielestänne painopisteet, jotta voimme saavuttaa tässä enemmän? Ja sitten vielä taloudellisista resursseista. Entäs Europol, jos voisitte ihan itse yksin päättää, niin missä kohdassa olisi haasteita, mis, mihin Frontexin varat pitäisi mennä tulevina vuosina? Me suunnittelemme Liben vierailua helmikuussa Frontexiin. Sitten äh, Cecilia Wikström. Thank you, Chairman. Kiitos äh, puheenjohtaja. Ja herra Leggeri, haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi Libe-valiokuntaan ja onnitella teitä teidän uudesta työpaikastanne, joka on hyvin tärkeä ja odotamme läheistä ja hyvää yhteistyötä. Teidän CVnne oli kovin vaikuttava. Aloititteko jo lasten tarhassa? Siitä lähtien äh, olette palvelleet EUn toimielimiä vain? Um, you know, don't take Claude, I have the word. Hän aina kehuu kaikkia. Hän on aina tuolla. The new Frontex. Ja Claude, minulla on nyt puheenvuoro. No, äh, kun Frontexista puhuttiin, niin oli yksi asia, jonka te otitte hyvällä tavalla esiin, joka sai hyvin paljon huomiota ja oli yksi meidän huippuprioriteeteistämme, nimittäin se, että huomioidaan perusoikeuksien kunnioittaminen kaikissa Frontexin toimissa, ja me perustimme äh, perusoikeusviraston ja me myös äh, koulutimme Frontexin henkilökuntaa niin, että kaikki saivat äh, koulutuksessaan myös tietoa perusoikeuksista. Ja jos sitten jossain Frontexin toimissa rikotaan perusoikeuksia, niin silloin kyseinen henkilö pannaan hyllylle, kunnes on tehty tutkimus. Haluaisin nyt tietää, millä tavalla te toimitte ja huomioitte tämän, kun Frontex toimii käytännössä. Voitteko te uutena viraston pääjohtajana varmistaa ja vakuuttaa tälle valiokunnalle, että takaatte sen, että perusoikeuksia kunnioitetaan ja minkälaisia toimenpiteitä otatte käyttöön, mikäli näitä oikeuksia rikottaisiin. Ja toinen kysymys, kun Frontex korvasi Mare Nostrumin uudella operaatiolla näimme siinä selkeän kuilun sen välillä, mitä jäsenvaltiot voivat tehdä, Italia, ja mitä äh, Frontex voi tehdä liittyen esimerkiksi laitteistoon ja alusten kokoon. Me haluaisimme varmistaa, että Frontexilla on tarvittavat välineet ja mandaatti äh, toimia meidän rajoillamme ja varsinkin Välimerellä – me hyväksymme Frontex-asetuksen eh, meritoimia varten juuri eh, edellisen vaalikauden lopulla. Ja siinä selkeästi sanotaan, että eh, elämän pelastaminen on prioriteetti numero yksi. Toivon mukaan te voitte jatkuvasti kertoa meille tämän asetuksen toimeenpanosta samoin kuin operationaalisesta suunnitelmasta ja luonnollisesti myös toimistanne. Kiitoksia vielä, että tulitte tänne ja toivon mukaan meillä on vielä monta mahdollisuutta keskustella teidän kanssanne. Kiitos. Ja sitten herra Becker. Kiitos puheenjohtaja. Herra Legeri, tai Legeri, toivottavasti äänen tämän oikein. Tervetuloa tänne valiokuntaan ja minä odotan innolla kumppanuutta, joka on varmasti yhteistyömme muoto tulevaisuudessa. Tämä kumppanuus on hyvin tärkeä parlamentille ja Frontexille. Te lähdette tähän virkaan nyt vaikeana aikana. meidän kriisejä naapuruusmaissamme ja, ja rahoituskysymykset ovat hyvin vaikeita. Kaksi kysymystä teille. Ensiksikin, ensimmäiseksi, missä kohdessa parlamentti ja tietysti live-valiokunta eturintamassa voi tukea Frontexin työtä? Me haluamme myös kuulla teiltä, mikä teille on tärkeää. Toinen kysymykseni koskee budjettia on selvää, että jäsenvaltiot, no voi sanoa, että eivät halua ainakaan enemmän antaa vapaaehtoisesti tukea Frontexille, mutta uskon, että on kyllä tarpeen, että me Euroopan parlamentissa ja tässä valiokunnassa emme vaikene tulevaisuudessa – jos teidän työnne, työtänne häiritään niiden toimesta, jotka rahoittavat teidän toimintaa, teidän toimintaiden, niin silloin meidän pitää puuttua asiaan, mikä pitäisi olla budjetin suuruus teidän mielestänne? Miten paljon rahaa tarvitsette? Kiitos. Um, next is... Kiitokset sitten äh, Tomas Taroski. Oliko nyt yhtään parempi tämä ääntämys? Äh, äh, Kyllä se paranemaan päin on erinomaista, ihan täydellistä. Aivan erinomaista. Cecilia now, that's too much. Sinähän rupeat tässä ihan Ceciliaksi. Because you heard... Koska kuulitte jo Tsekin korvo, ko, kieltä korvaanne aikaisemmin. Ehkä ääntämys sitä myöden kohenee. Go back to ah, Czech. Tak, um, ja budu mluvit česky. Kiitos. Eli jatkan tsekin kielellä. Herra Legeri, kiitos, että tulitte valiokuntaamme ja kiitos, että olette avoimin mielin uudessa tehtävässänne. Totesitte myös, että voimme käydä vierailua virastossa ja niin kyllä aiommekin tehdä – ei se ole niin kovin kaukana. Ei varsinkaan Prahasta, Tsekin tasavallasta. Eli olkapa valmiina meidän vierailuamme ajatellen. Meillä on kyllä tiukkoja kysymyksiäkin. Minä olen varjoesittelen esimerkiksi ulkorajarahaston asiassa. Olen pannut muun muassa merkille yhden asian. Nimittäin aikaisemmin tämä rahasto ei ole oikein toiminut Frontexin operaatioissa yhteistyötä ajatellen. Ja vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiot eivät ole kovin hyvin olleet Frontexin käytettävissä. Miten näette tätä ruveta muuttamaan? Onko täällä jotain mielessä jo? Toiseksi teidän ansioluettelostanne näkyy, että teillä on pitkä kokemus työstä eri laitoksissa ja hallinnossa. Meillä on kokemusta ihmisistä, jotka ovat virkamiehiä, jotka ovat sitä mieltä, että mitään ei saa muuttaa heidän mielestään. Minä toivon kuitenkin, että Frontexissa te edelleen keskitytte siihen, että työ olisi yhä parempaa. Minä olin myös esittelijänä talousarviomenettelyssä ensi vuotta varten – neuvoston ehdotuksesta huomasin, että he haluaisivat leikata teidän varojanne. Jos ajatellaan henkilöstömäärää, niin sitäkin ehkä ollaan leikkaamassa. Miten se vaikuttaa toimintaanne? Voisitteko ehkä tähän jotenkin vastata? Se sillä lailla minäkin haluaisin vielä ylistää tulkkausta. Äsken puhuin Saksaa ja käännös tsekki meni aivan täydellisesti. Minusta meidän pitäisi joskus vähän kiittää myös tulkkejamme hyvästä työstä. That's very true. I do agree. We, we very much take it for granted. I do agree. Niin, olen samaa mieltä. Tulkkausta se otetaan liian itsestäänselvyytenä. Kiitos Thomas. Seuraavaksi Miss Meijer. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank aan... Kiitos eh, eh, puheenjohtaja. Kiitokset herralle Gerille, että hän tuli tänne paikalle. Minusta eh, on ihan normaalia, että valiokunnan jäsenet ovat paikalla, kun on kokouksia, ihan vain tämän sanoakseni. Mitä tulee laittomiin eh, siirtolaisiin ja maahanmuuttajiin, niin siinä, silloin Frontex on usein eh, valokeilassa. Ja haluaisinkin tietää hieman enemmän, millä tavalla Frontex suhtautuu esimerkiksi tehtävien jakoonsa. Ensimmäinen kysymys, oletteko te sitä mieltä, että Frontex voi teidän johdollanne antaa tehokkaan vastauksen laittomaan maahanmuuttoon ja miten? Ja voiko Frontex teidän johdollanne toimia todellisena rajavartiolaitoksena vai tuleeko sitä vain tällainen laiton maahanmuuttoväylä? Okay, next is um, Joseph Weidenholzer. Ja sitten Joseph Weidenholzer. No noch Frage. Vielä yksi kysymys. Puhuitte yhteistyöstä Europolin ja Eurojustin, siis muiden virastojen kanssa. Onko nyt suunnitteilla sopimus tietojenvaihdosta Europolin ja Frontexin välillä? Minua kiinnostaisi, miten pitkälle nämä, nämä työt ovat päässeet. Mitä ongelmia ehkä näette tässä ennen kaikkea tietosuojan kohdalla? tehän sanoitte hyvin selvästi, että te pidätte perusoikeuksien suojelua oikein tärkeänä. Thank you. And next is Mr. Radev. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин, искал първо да ви поздравя. Niin, herra Legeri, haluaisin äh, onnitella teitä teidän nimityksestänne pää, Frontexin pääjohtajaksi te otatte vastaan tämän tehtävän aikana, jolloin odotukset ovat kovin korkealla. Teidän on tarkoitus suojella Euroopan rajoja laittomalta maahanmuutolta, mutta samanaikaisesti myös tarjota suojaa turvapaikanhakijoille. Bulgarialaisena meppinä minua kiinnostaa kovasti turvapaikan hakijoiden tilanne. Meillä on hyvin paljon turvapaikan hakijoita Syyriasta Bulgariassa. Yli 30 000 ihmistä yritti ylittää rajamme eh, laittomasti vain tämän vuoden aikana. Ja on ihmisiä, jotka pääsivät Bulgariaan Mustanmeren kautta joten me olemme pyytäneet apua eurooppalaisilta kollegoitamme ja kysymykseni kuuluukin, oletteko te suunnitelleet uutta tehtävää Bulgarian ja Turkin ja Bulgarian ja Kreikan välisille rajoille? Ja ehkä Frontex voisi toimia tuolla Mustalla merellä, jotta voitaisiin lopettaa Mustameren käyttö tällaisena uutena käytävänä. Ja mikäli näin, mitkä ovat ne toimenpiteet, ja ihan yleisestikin ottaen, mitkä ovat toimenpiteet pitkällä aikavälillä, joita te aiotte käyttää ää, niihin, niille jäsenvaltioille, jotka tarvitsevat lisätukea? Ja sitten vielä Eli. Grazie, thanks Claude. Um, le do il benvenuto. Kiitos, tervetuloa totta kai. Aivan yksi täsmällinen kysymys. Haluaisin kuulla teiltä vähän tarkemmin Frontexin roolista Triton-operaatiossa. Kuten tiedätte, 2013 lokakuussa oli tragedia Lampedusassa. Italian hallitus käynnisti Mare Nostrum-hankkeen. Siellä pystyttiin pelastamaan kuitenkin satoja henkiä välimerellä. Valitettavasti kuitenkin, kuten joku täällä on todennutkin, siitä tuli varsinainen eurooppalainen hautausmaa Oikeastaan me saimme hautausmaan Eurooppaan ennen kuin varsinaista turvapaikkapolitiikkaa. Se on se tragedia myös. Tietenkin on hyvä ja myönteistä, että Frontexin alla olisi jäsenvaltio yhdistävää yhteistä toimintaa, koska maahanmuuttohaaste on eurooppalainen haaste nykyään. Ei se koske vain eturintamassa olevia jäsenvaltioita Etelä-Euroopassa mutta paljon huolta on myös ilmassa. Kun ajatellaan, mitä varoja käytössä Tritonissa, kuten Wikström totesi, niin eivät ole ollenkaan verrattavissa siihen, mitä Maaren Ostromissa oli varoja, vähemmän lentokoneita, vähemmän aluksia, vähemmän henkilökuntaakin. Eli jos ajatellaan tätä aluetta myös, jossa pitää toimia, se, se on vain 30 meripenikulmaa, ei enää yli 100. Eli jos ajatella mikä rooli Tritonilla on verrattuna Mare Nostrumiin aika paljon rajallisempi. Vaarana on, että tulee vielä uusia tragedioita tämän myötä, tai ette edes näe niitä, kuten on aikaisemminkin käynyt ennen kuin ryhdyttiin toimiin. Haluaisin nyt tarkemmin kuulla, mikä on Frontexin rooli Tritonissa, mitä mieltä olette näistä huolista, sen toimintakyvystä, ehkä voidaan jotenkin sitä vahvistaa as you know, some of our members have actually been there. I mean, like Ms. Schlein has actually reported on. Niin, eh, tässä on nyt kysymys eh, tästä asiantuntemuksesta, jota meidän jäsenille kun monet ovat käyneet näillä paikoilla. Nämä olivat hyvin monimutkaisia ja asiantuntijamaisia kysymyksiä, joten eh, ja niitä oli paljon. Koittakaa ystävällisesti nopeasti käydä lävitse kaikki nämä kysymykset. Olkaa hyvä. Well, uh, thank you. Thank you very much for... Kiitos paljon kaikista näistä kysymyksistä. Aion nyt vaihtaa Ranskaan, sanon tämän tulkeille. Bien, je, je crois qu'il y a plus... No niin, tässä oli aika monta kysymystä, jotka sivusivat talousarviota, rahoitusta, Ensinnäkin, mitä tulee tähän kysymykseen, niin tiedätte, että 2014 talossa Frontexissa oli 80 miljoonaa euroa. Meillä oli ehdotuksia 20 miljoonan varauksestakin. Minä uskoisin, että mitä tulee pitkään aikaväliin, niin minä luulen, monivuotista kehystä ja siis katsoa, miten siitä saataisiin jotain irti ja tehdä työtä sen parissa. Hyvässä yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa ja totta kai sen lisäksi vielä, mitä Frontex-virasto itse tekee komission kanssa ja myös johtokunnassa – Totta kai tässä täytyy keskustella myös budjettiviranomaisten kanssa, eli myös teidän kanssanne, arvoisat parlamentin jäsenet. Minä uskon, että näinä vaikeina talousarvioaikoina koko Euroopan unionissa ja varsinkin jäsenvaltioissa varmasti on tarpeen, että me osoitamme selvästi, mistä meidän operaatiostamme koituisi lisäarvoa. Meidän täytyy mahdollisimman hyvin pystyä perustelemaan myös niiden valintojen teho, joita teemme. Varsinkin se, että operaatioissamme on kyse siitä, että saadaan vähäisimmin kustannuksin parhaimpia tuloksia, eli eurooppalaista lisäarvoa Frontexin voimin. Ensinnäkin, että voidaan vastata humanitaarisiin haasteisiin, jotka tulivat esille monessa puheenvuorossa, mutta myös vastataksemme ulkorajojen valvontahaasteeseen ja maahanmuuttovirtojen hallinnan haasteeseen. Sehän on oikeastaan viraston kaikkein tärkein tehtävä. Minä uskon, että kun ajatellaan näitä talousarviokysymyksiä, niin tässä kyllä todellakin tarvitaan libevaliokunnan tukea. Se on erityisen tärkeää. Haluaisin kiittää parlamentin jäseniä, jotka kyselivät, miten Frontex pärjää. Totta kai Frontex olemme iloisia, että voisimme saada teiltä tukea, hyvät jäsenet, myös silloin, kun olemme monivuotista rahoituskehystä tarkistamassa. Nyt minun on tässä vaiheessa tarkkaan tarkkaan ota kantaa Frontexin tarvitsemaan summaan monistakin syystä. Ensinnäkin en ole vielä astunut virkaan, siksi minun on kovin vaikeaa tässä tarjota mitään lukua noin vain äkkiseltään. Mutta kyse on myös strategisista painopisteistä, joista on sovittava yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa – Tähän liittyy totta kai Frontexin johtokunta, mutta olen ihan varma, että keskusteluja käydään muissakin yhteyksissä, parlamentissa, neuvostossa, Eurooppa-neuvostossa, eli kaikissa unionin toimielimissä. Varmasti uskoakseni annetaan vähän osviittaa poliittisista, strategisista painopisteistä, jotka on pantava etusijalle. Siksi minä uskon, että sen pohjalta voidaan sitten konkreettisemmin sanoa, mitä se maksaa. Edelleen liittyen talousarvioon, käsittääkseni täällä oli vähän kysymyksiä myös eurooppalaisten varojen käytöstä, jos oikein ymmärsin. Sitten tämän vuoden meillä on ollut käytössä sisäisen turvallisuuden varoja, meillä on uusi sukupolvi rahastoja, EMIF, englanninkieliseltään lyhenteeltään. Frontex voi varmasti kyllä auttaa jäsenvaltioita esittelemään tukikelpoisia hankkeita, tarjota asiantuntemusta teknisesti, auttaa jäsenvaltioita laatimaan yhdessä hakemuksia ja hankkeita. Sen jälkeen Frontex voi myös auttaa sen valtioita käyttämään näitä varoja. Tarkoitan tässä varsinkin alusten, lentokoneiden käyttöä tai ylipäätään kaluston käyttöä, joita esimerkiksi jäsenvaltiot ostavat tai naapurivaltiot keskenään ja sitten käyttävät niitä yhdessä. Minä uskon, että tässäkin Frontex voi auttaa laatimaan hakemuksia, mutta varsinkin auttamaan voimavarojen yhteen kasaamista ja yhteistyön tekemistä niin, että niitä käytetään nimenomaan jäsenvaltioiden kanssa yhdessä niin, että meillä on esimerkiksi partiointia alueellisesti kattaen useita jäsenvaltioita. Il y a plusieurs questions qui se sont exprimées. Täällä oli paljon esillä huolia perusoikeuksista ja niiden toteuttamisesta ja edistämisestä. Se on todellakin hyvin tärkeä tehtävä, jota viime vuosina on viety eteenpäin Frontexissa. Meillä on perusoikeusvirkamies tätä varten. Minä jo totesinkin alustuksessani, että minä olen hyvin päättäväinen siinä, että tämä järjestelmä myös saadaan toimimaan. Eli valvotaan ja täytäntöön pannaan perusoikeuksia ja siis Euroopan perusoikeuskirjaa. Minun täytyy nyt nähdä vain paremmin paikan päällä, miten tämä toimii, miten tämä on järjestetty raportoinnissakin. Nimittäin Meillä tietenkin voi olla järjestelmiä, jotka noin yleisesti ottaen ovat hyvin järjestettyjä. Ja siinä perusoikeuksia kyllä noudatetaan ja kunnioitetaan, mutta voi olla yksittäisiä tapauksia joissakin virastoissa, joidenkin toimijoiden kohdalla, joiden toiminnassa on puutteita tai jopa loukattu ihmis- perusoikeuksia katsotaan, miten sitten voidaan hoitaa nämä yksittäistapaukset. Il y a également des, des questions qui ont été... Sitten täällä oli myös kysymyksiä, jotka liittyivät itäisiin rajoihin Mustanmeren suunnalla, ehkä maarajoihin myös, jos Bulgariaan tulee turvapaikanhakijoita. Alustuksessa jo totesinkin, että yhtäältä meidän täytyy kantaa huolta painopisteestä, joka on kiireellinen nimenomaan eteläisillä merirajoilla. Ei tietenkään pidä unohtaa myöskään sitä, mitä saattaa tulla vastaan idässä. Minä uskon, että siinä tapauksessa täytyy pystyä niillä varoin, joita meillä käytössämme on. Ruveta miettimään siis myös tulevia investointeja, valmiuksia ja miettiä myös harjoituksia. Nimittäin jos me haluamme olla valmiina, jotta voidaan antaa tukea Frontexilta jäsenvaltioille joillakin rajoilla, joissa ei nyt Frontexin toimintaa ole, niin se tarkoittaa, että silloin tällöin meidän täytyy tehdä myös yhteistyötä rajavartijoiden kanssa, näiden jäsenvaltioiden kanssa. Eli en nyt vielä oikein pysty takaa vastaamaan, voimmeko järjestää missiota Bulgariassa, mutta kannan kyllä siitä huolta, ettei sitä mitenkään unohdeta, niin että Frontex on aikanaan valmis käymään eri paikoissa, jos aihetta on, ettei keskitytä pelkästään johonkin Euroopan kolkkaan. Täällä tuli myös yksi kysymys, joka oli useissakin puheenvuoroissa esillä liittyen Frontexin kykyyn hallita ulkorajoja. Ehkä olisi hyvä muistuttaa siitä, että nykyisten perussopimusten mukaan jäsenvaltiolla on tärkein vastuu. Frontex voi puuttua asioihin vain jäsenvaltioiden pyynnöstä voidaksemme tarjota operatiivista, solidaarista lisäarvoa, eurooppalaista lisäarvoa. Yhtä lailla Frontex on yksi osaane laajemmassa kokonaisuudessa, kun ajatellaan Euroopan maahanmuuttopolitiikkaa. Minä uskon, että Frontexin pitäisi antaa operatiivista tukea. Pitää kuitenkin tarkkaan mielessä sen, että laittoman maahanmuuton lähtömaiden kanssa on muitakin, muitakin yhteydenpitoa, poliittista vuoropuhelua, kuten myös kehitysapua annetaan esimerkiksi oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi Euroopan unionin harjoittaa monenlaista politiikkaa, joka pitkällä kaverilla saattaa tuoda tuloksia. Frontex ei siis ole ainoa väline, joka pitkällä aikavälillä voisi antaa vastauksia maahanmuutto-ongelmiin. Yksi täsmällinen kysymys tuli myös Tritonin liittyen ja Frontexin roolin siinä. Minä en olekaan ole vielä astunut virkaan. En ole ihan vielä ja nyt sanoisin asioissa sisällä tämänkään tilanteen osalta. Eli mikä mahdollinen rooli Frontexilla voisi olla tässä. Tiedän kyllä, että eilinen tapausten määrä oli 47, joissa Triton on pystynyt antamaan apua maahanmuuttajille, jotka olivat hukkumisvaarassa Tritonin tehtäväkuva on vähän erilainen kuin Italian Mare Nostrumin tehtävä oli. Sehän on ollut Italian johdolla käynnissä lokakuusta 2013 Lampedusan tragedian takia. Ja todellakin käyty aluekin on erilainen, kuten te itsekin totesitte Tritonin kohdalla. No, Frontexin rooli totta kai on välttää kuolonuhreja. Uskoisin, että Frontex ja kaikki muutkin toimijat, olipa niiden kuva mikä tahansa, kaikki alukset, jotka läheisyydessä kulkevat, joutuvat antamaan apua. Tämä kuuluu merioikeuteenkin. Ja ne, jotka Frontexissa ovat mukana, joutuvat myös merioikeutta noudattamaan, eli sehän velvoittaa kaikkia jäsenvaltioita, myös meitä ikään kuin humanitaarisena velvollisuutena pelastaa henkiä. Eli tämän verran voin sanoa tässä vaiheessa, todellakaan kun en ole vielä astunut virkaan. No niin, toivottavasti pystyin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja totta kai olen vielä käytettävissä, hyvät parlamentin jäsenet, lisäkysymyksetkin varten. Kiitokset. Ja siinä vaiheessa, kun äh, astutte virkaan, että tulemme käymään syvempiäkin keskusteluita ja operationaalisista asioista luonnollisesti, koska silloin voimme paremmin myös analysoida asioita. Me tulemme vierailemaan helmikuussa ja silloin voimme äh, puhua syvemmin. Ja tiedän, että tekin olisitte nyt voineet vastata hieman laajemmin, mutta meille tulee taatusti näitä mahdollisuuksia ja, ja tämä oli todellakin sen arvoista, että jäätiin tänne tänä iltapäivänä kuuntelemaan teitä. Ja kiitokset kaikille henkilökunnalle kovasta työstä ja tulkeille ja kaikille ja oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Ja, ja muut esille tulevat asiat, joille te ette ne letkauta, joten kokous on päättynyt.